herra Frank, Frank Faneke on liittynyt vapauden, vapaan ja demokraattinen Eurooppa-ryhmään 9. marraskuuta 2011 lähtien. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen allekirjoitan keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa 16 tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset artiklan 74 mukaan. Säädösten nimet